Uh, ladies and gentlemen, good afternoon, mesdames et messieurs. Bon... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tässä ei ehtinyt kuulua akateemista varttiakaan. Ehdotan, että jatkamme töitämme. Minulla on nyt ilo ja kunnia toimia puheenjohtajana tänä iltapäivänä tai tämän iltapäivän ensimmäisessä osiossa me tulemme käsittelemään talouden kehitystä ja yhteistyötä. Eli ensimmäinen paneeli keskittyy talouden haasteisiin, kehitykseen, yhteistyöhön ja kriisiin. Hyvät naiset ja herrat, en halua nyt vähentää puhujille urattua aikaa esityslistassamme, enkä kuulijoidenkaan aikaa, joten haluaisin tehdä yhteenvedon johdannostani. Ja tässä mainita vain kaksi asiaa. Ensimmäinen näistä asioista on luonnollisesti se, kuinka uudet vallassa olevat tahot, parlamentit, hallitukset, mielipidejohtajat, kuinka ne pärjäävät tämän hetken talouden haasteiden kanssa, ja erityisesti kaikkein suurimman haasteen kanssa, eli nuorisotyöttömyyden. Nuorisotyöttömyys oli aikaisemmin pienkin hallitusten aikainen ongelma, mutta nämä kansannousut luonnollisesti antoivat nuorille ihmisille toivoa ja odotusta siitä, että asiat paranisivat nopeasti, mutta näin ei välttämättä ole tapahtunut. Kuinka tämä asia nähdään, on ensimmäinen mielenkiinnon kohteemme. Sitten toinen kysymys liittyy siihen, että monet islamistiset puolueet haluaisivat toimeenpanna islamilaisen taloustieteen oppeja, jos voimme olettaa, että tällainen asia on olemassa. Tai ainakin tuoda talouden lähemmäksi islamilaisia oppeja. Ja toinen kysymyksemme onkin se, kuinka tämä tapahtuu, kuinka se voidaan toteuttaa ja kuinka voidaan ajatella, että hallitukset, jotka toteuttavat islamilaisten periaatteiden mukaista taloustiedettä voisivat saada aikaan hyvän vakaan järjestelmän, joka noudattaa maailman kauppajärjestön VTOn sääntöjä, sillä VTO ei ole mikään anarkian kenttä, vaan päinvastoin foorumi, jolla välillä hyvin tiukkoja talouden ja kaupan sääntöjä luodaan. Eli meillä on nyt iltapäivällä huomattavia puhujia. He, heistä ensimmäinen tulee setelemään nämä teemat ja antamaan mielipiteensä niistä. Ensimmäinen puhujamme on esittelijä Sara Chayes, joka on vanhempi jäsen Carnegie Endowment for International Peace-järjestössä, joka sijaitsee Washingtonissa. Hänen ansioluettelonsa on hyvin vaikuttava ja tällä hetkellä hän tekee töitä julkisen korruption ja ekstremismin nousun välisen siteen parissa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Sara Chayes, hän varmastikin kertoo meille, kuinka lausua nimensä, on tarkastellut Talibanin hallinnon aikaisen Afganistanin arvokysymyksiä ja hän on toiminut yhteistyössä medioiden ja lehdistön kanssa – antaisinkin nyt suoraan Rova Chaisille puheenvuoron. Anteeksi. Anteeksi, tehän puhuttekin vasta lopuksi. Then uh, I uh, proceed with uh, uh the, the, the speakers. Ja toinen puhistomme on Samija Fövsi Egyptistä. Hän on suura neuvoston jäsen Egyptissä ja hän on ollut kehitystutkimuslaitoksen johtajana Aleksandrian kirjastossa vuodesta 2009 lähtien. Hän on ollut asiantuntijatehtävissä ministeriöiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Unescon ja USAIDin piirissä. Hän on filosofian maisteri ja hänellä on maisterin tutkinto myöskin julkista hallinnosta ja taloudesta sekä Kairon yliopistosta että Sussexista. Sitten meillä on Ravan Salem, joka on edustamassa Tunisian maatalousministeriötä ja Enadaa. Te olette siis maatalousministeri ja te olette toiminut Enada-puolueen johtajana ja sen toimeenpanevan Byron jäsenenä vuodesta 1999 ja te olette myöskin ollut vastuussa vesihuoltoasioista ja toiminut professorina tunisialaisessa yliopistossa ja myöskin Strasbourgissa, Ranskassa yliopistossa. Ja tämän lisäksi meillä on Daglin Halsni, joka on Hassan kaksi yliopiston professori ja myöskin Marokon parlamentin jäsen ja siellä talous- ja rahasioiden valiokunnassa jäsenenä ja myöskin Muhamedian yliopistossa professorina. Hän opettaa siellä taloutta ja makrotaloutta. Nyt en haluaisi toimia niin, että perinteisesti nainen pyytäisi naista aloittamaan. Minua tämä aina on ärsyttänyt, joten nyt Mohamed Ben Salem, Tunisian maatalousministeri, olkaa hyvä. Te voitte aloittaa keskustelun, teillä on 10 minuuttia. Shukran, bismillahirrahmanirrahim. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä kutsusta, koska olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme todella todellista avointa vuoropuhelua Välimeren kummankin rannan välillä. Ta- teillähän on ollut tapana puhua meistä hyvinkin usein. Ja tänä päivänä teillä on mahdollisuus kuulla meitä ihan suoraan. Ei tarvitse kuulla välisesti tai muuten vaan puhua meistä. Toisaalta taas minä olin erittäin iloinen kuullessani kaiken sen, mitä täällä tänä aamuna sanottiin, erityisesti puheenjohtaja Brokin toimesta ja pääsihteeri Vimontin taholta. Ja tämä suuri yhteisymmärrys tai ymmärrys, joka vallitsee kuitenkin Välimeren pohjoisen ja eteläisen rannan asukkaiden välillä. Meillähän on arabikevät ja nyt tänä päivänä on kevät täällä ja me kyllä puhumme vielä arabikeväästä. Puhumme myös sanasta tulevaisuus. Jos jotkut haluavat tai jankuttavat, että nyt olisi tullut islamistinen takatalvi, minä haluan muistuttaa, että meillä talvellakin aurinko paistaa. No, toisaalta taas talvella myös sataa. Ja maatalousministerinä minä olen sitä mieltä, että talvi on kaikista kaunein vuoden aika, koska ilman sadetta maatalous voi huonosti. Tämänpäiväinen kokouksemme tai tämä istunto, iltapäivän istunto, on varattu talouskysymyksille. Mutta ennen kuin puhun ihan tämän päivän kysymyksistä, niin haluaisin puhua siitä, mitä olemme perineet edelliseltä hallinnolta. 800 000 työtöntä tuli perinnöksi, noin joista 250 000 on saanut korkeakoulutuksen yliopistotasoisen diplomin taskunsa. Tämä oli Benamin hallinnon perintöä. Perimme myös vanhan edellisen hallinnon 2,2 prosenttia, anteeksi 2,2 prosenttia vähemmän kasvua Huolimatta, huolimatta lukuisista vaikeuksista, joihin hallitus on törmännyt, olemme kuitenkin pystyneet parantamaan kasvulukuja ja prosentteja ja olemme päässeet 3,6 prosenttiin. Jos me vertaamme tätä lukua naapureiden lukuun, niin tämä luku on korkeampi naapureiden lukuun, jotka eivät kuitenkaan elä samoissa vaikeuksissa kuin me, eli eivät ole saaneet samaa painavaa menneisyyden painolastia perinnöksi. On tietysti mm, perimmäiset syyt, jotka tulevat jälkijäristyksen vaikutuksena, jos voisin käyttää tällaista vertausta. Tänään voisin sanoa, että nämä jälkijäristykset maanjäristyksestä ovat pienempiä kuin ensimmäisen vuoden jälkijäristykset. Kasvuluku oli siis 3,6 prosenttia tänä vuonna. Mutta jos puhutaan työllisyydestä, me olemme onnistuneet riippumattomien tutkimusarvioiden mukaan olemme pystyneet luomaan 112 000 työpaikkaa. Yli, eli yli 20 000 uutta paikkaa on luotu julkishallintoon, työpaikkaa on luotu julkishallintoon. Tämä kaikki eh, siis tämän vuoden helmimaalis huhtikuussa eli tämän päivän luvut 138 000 uutta luotua työpaikkaa. Jos me vertaamme tätä lukua siihen, mitä Tunisian talouselämä oli pystynyt tuottamaan ennen arabikevät vallankumousta, niin tämä on kaikista paras vuosi Tunisian talouselämässä kaiken kaikkiaan, eh, jos ajattelemme työllisyyttä vuonna 2007, joka oli paras talouskasvun vuosi Benalin hallinnolta. 70 000 työpaikkaa luotiin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme pystyneet kaksinkertaistamaan työpaikkojen määrän verrattuna entiseen hallintoon ja vielä sen parhaina kasvun, talouskasvun vuosina. Mutta on tietysti työttömiä 670 000 erityisesti nuoria, jotka eivät valitettavasti ole löytäneet työtä itselleen. Heidän silmissään hallitus on täysin epäonnistunut. Kahden vuoden jälkeen he odottavat yhä työpaikkaa. Kaksi vuotta siis vallankumouksen jälkeen, ja tämä on todellinen ongelma. Kuitenkaan ei ole olemassa mitään puoluetta, ei oppositiossa tai hallituksessa, joka olisi luvannut yhtä paljon työpaikkoja kuin oli työttömiä, eli noin 800 000 työpaikkaa. Kysymys nouseekin sitten, että miten voimme vakuuttaa nämä nuoret, jotka eivät ole onnistuneet löytämään itselleen työpaikkaa, että vielä löytyy mahdollisuuksia ja talouselämä elpyy, paranee ja mahdollisuuksia on tarjolla tulevaisuudessa. Kysymys nousee esille, miten me emme ole onnistuneet toimimaan paremmin Tehän tiedätte, että maailman talouselämät eri maissa ovat sidoksissa toisiinsa. Me olemme hyvin sidoksissa eurooppalaiseen talouteen ja valitettavasti myös Euroopassa jylläävään kriisiin koska äh, Tunisiassa toimii paljon yrityksiä, alihankintasektorilla varsinkin. Nämä yritykset ovat saaneet vähemmän tilauksia. Se on taas tietysti hankaloittanut työpaik- uusien työpaikkojen luomista. Toisaalta lupauksia on tehty. Dovillessa G8 huippukokouksessa Ranskassa lupauksia tehtiin kehittyneiden maiden taholta auttaa arabikevään arabimaita. Luvattiin 80 miljardia dollaria apuna Tunisian taloudelle, jotta Tunisia voisi todella vastata nuorten työttömien lukuisiin pyyntöihin. Valitettavasti mitkään tästä, mikään tästä ei ole konkretisoitunut. Nämä luvatut 10 miljardia tunnisialaisille odottavat yhä tuloa maahan, ei yhtäkään lanttia ole tullut maahan. Ja nyt voidaankin kysyä, että nämä luvatut miljardit, joista tehtiin lupaus Johtuuko se vaalien tuloksista, että meiltä evättiin nämä luvatut rahat, vai onko Euroopan kriisi vaikuttanut tukahduttavasti siihen, että tämä rahasumma ei tullut meille. Minä itse henkilökohtaisesti uskoisin mieluummin jälkimmäistä selitystä, mutta voi legitiimejä kysymyksiä silti aina esittää. Miksi ei pidetty kiinni näistä lupauksista? Itse asiassa emme me tänä päivänä ole tulleet tänne pyytämään apua tai, tai että pidetään kiinni tehdyistä lupauksista. Me olemme tulleet tänne kertomaan teille äh, siitä, että Amerikan, Yhdysvaltojen talouselämä on varsin suuresti hyötynyt siitä tuesta, minkä se myönsi Euroopalle toisen maailmansodan jälkeen. Totta kai Eurooppakin hyötyi siitä tuosta, tuesta, hyötyy siitä tuesta, jota se myöntää Espanja Portugalin taloudelle sen jälkeen, kun nämä maat siirtyivät demokraattisen hallintojärjestelmään. 70-luvulla. Ja kaiken kaikkiaan Länsi-Eurooppa on taloudellisesti hyötynyt siitä tuesta, mitä se on myöntänyt Itä-Euroopalle aikanaan. Koko, koko Eurooppa hyötyy Itä-Euroopan taloudellisesta kehitystilanteesta. Jos investoidaan arabikevään maihin, niin se on luottamuksen osoitus tulevaisuutta ajatellen. Se on keskipitkää investointia, joskus pitkän aikavälin investointia. Ja uskoisin, että tämä palvelee kaikkien etuja. Taloudellisessa mielessä palvelisi kaikkien etuja. Tämä antaisi myös mahdollisuuden levittää eteenpäin demokratian periaatteita. Eli molemmat osapuolet hyötyisivät kaiken kaikkiaan tästä. Ja jälleen kerran nousee yksi kysymys. Onko, onko aihetta optimismiin? Onko nä- visiota tulevaisuudesta? Onko luottamusta tulevaisuuteen? siinä mielessä, että kannattaisi investoida arabikevään maihin. Ja kun puhun arabikevästä, käytän tätä termiä, sisällytän Marokon myös siihen, vaikka tämä maa ei käynyt läpi vallankumousprosessia. Arabikevät on demokratian mm, periaatteiden toteutumista. Se on demokratian kevät. Ja Marokko on jollain tapaa liittynyt mukaan tähän liikkeeseen, vaikka se on valinnut aika lailla eri tien. Nyt tajuan, että minulle myönnetty puheaika on käytetty loppuun. Minä halusin täs, tässä nyt sanoin lä, lähinnä kaiken sen, mitä halusin. Ihan viha, vihoviimeinen asia. Taloudelliset toimenpiteet islamin teorian mukaan. Nämä talouden periaatteet islamin hengessä voivat löytyä rahoituksessa – Lonto, Pariisi, Luxemburg todellisuudessa ovat edeltäneet meitä, kun puhutaan islamin hengessä tehdystä rahoituksesta. Me haluamme kannustaa islamia, islamilaisia pankkeja, jos me vertaamme esimerkiksi meitä itseämme eurooppalaisiin maihin. Jos me perustamme jonkun rahaston esimerkiksi Tunisian, niin siihen osallistuvat vapaaehtoisia voimia ja Meillä on esimerkiksi katolinen järjestö, joka osallistuu siihen. Se auttaa köyhiä, vähäosaisia. Ei tämä ole ideologiaa islamin, islamin oppien määräysten eteenpäin viemistä. Tässä autetaan yhteiskunnan vähäosaisimpia, jotka tarvitsevat todella apua. En usko, että on olemassa jotain islamin teoriaa, joka olisi täysin päinvastainen kansainvälisen kaupan periaatteelle tai kansainvälisen kauppajärjestön öö, periaatteiden vastaista. Kyllä, päinvastoin me haluamme siis kannustaa yksityisyrittäjyyttä islamin taloudessa. Ei tarvitse pelätä mitään ei pidä ajatella, että on islamin teorioita, jotka olisivat päinvastaisia kuin kansainväliset talousteoriat. Kiitos paljon, hyvä ministeri. Minä annoin teille kaksi minuuttia lisäaikaa. Niin minä kiitän teitä kuitenkin teidän hyvästä puheenvuorosta. Nyt annan puheenvuoron Sameh Fazille. Äänsinkö väärin nimen? Hennen. Ah. Heinän, olkaa hyvä. Uh, first of all, I would like to... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää eh, Euroopan unionia ja myös Carnegie Internationalia siitä, että saamme olla täällä tänään. Tämä on hedelmällinen keskustelu. Eh, voimme puhua taloudellisesta tilanteesta, uskonnonvapaudesta ja uusien valtioiden per, rakenteista. Minä yritän laajentaa tätä spektriä hiukan enemmän ja haluaisin puhua poliittisesta taloudesta mukaan lukien ihan tekniset kysymykset. Tai siis ensinnäkin Egyptin talous kärsii vieläkin todellisesta taantumasta. Hallitusta vastaan kohdistuu suuria haasteita, jotka liittyvät siihen, miten saadaan taas luottamus kasvuun, markkinoiden ja investointien luottamus. Ja lisäksi on epävarmuutta ja sporadista poliittista epätasapainoa, joka aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun arvioitu, että kasvu olisi vain 2 prosenttia tänä vuonna. Ja uutena varainhuotona vuonna 2013-2014, kuten valtiovarainministeri sanoi Sura-neuvostossa, täytyy myös sanoa, että työttömyysaste on noin 13 prosenttia ja keskivertotyöttömyyden kesto on kolme vuotta 40 prosentille työttömiä. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että monet työttömistä ovat juuri koulunsa päättäneitä, nuoret sukupolvet jotka aloittivat vallankumouksen Egyptistä, halusivat vapautta ja oikeudenmukaisuutta. Ja voimme kuvitella, kuinka tyytymättömiä ja vihaisia he ovat tämänhetkiseen taloudellisiin tilanteeseen. Hallitus ilmoitti, että annettaisiin 820 miljardia seuraavaksi vuoden budjetiksi ja vajeen oletetaan olevan noin 200 miljardia. Hallitus eh, esittää uutta tällaista eh, uudistusohjelmaa, jossa torjutaan veronkiertoa, kerätään paremmin veroja ja sitten eh, maksuja huippunopeista internetpalveluista ja tämä vaje yritetään myös kattaa kotimaisella velalla, kuten olemme nykyisestä hallintotuksesta sieltä kokeneet. Meillä on suuri ongelma, yritämme vakauttaa talouden, luoda pohjan osallistavalle kasvulle ja voin sanoa, että tilanne on varsin monimutkainen ja myöskin hälyttävä. Makrotaloudellinen vakauttaminen vaatii sitä, että äh, päätetään äh, politiikoista, jotka eivät äh, tuo suosiota, tukien leikkaaminen, verojen nostaminen, tällaiset toimet tulevat lisäämään yhteiskunnallista rauhattomuutta, jopa poliittista rauhattomuutta. Jos hallitus yrittää viedä läpi tällaisia uusia toimenpiteitä ilman, että eh, eri poliittiset toimijat hyväksyvät tämän mukaan lukien erityisesti oppositio. Tämä tulee lisäämään poliittista rauhattomuutta. Jos hallitus yrittää lykätä tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa, kuten hallitus itse asiassa yrittikin eh, saamalla erityisrahoitustukea alueellisilta liittolaisilta. Se lykkää ohjelmaa, mutta tämä ongelmaa, mutta se tulee kuitenkin eteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on rakennettava poliittista konsensusta eri poliittisten ryhmittymien välillä, erityisesti mukaan lukien oppositioryhmät. Tätä ei voida tehdä ilman, että keskustellaan hyvin vaikeista kysymyksistä, esimerkiksi vaalilainsäädännöstä, perustuslain uudistuksesta, oikeuslaitoksen uudistuksesta. Ähm, tässä muutamia kuumia perunoita neuvotteluissa hallituksen ja opposition välillä. Kaikki osapuolet, jos he haluavat vakauttaa poliittista tilannetta, niin heidän on tehtävä myönnytyksiä, heidän on tehtävä kompromisseja, jos he haluavat saada aikaan vakaamman eh, demokraattisen siirtymävaiheen Egyptissä. Minulla on muutamia kriittisiä loppukommentteja. Mainitsin tämän koko tilanteen, tilastotiedot teillä eh, voidaan eh, antaa, mitä hallitus haluaa tehdä ja tämänhetkinen kiista hallituksen ja opposition välillä. Minulla on muutamia johtopäätöksiä, joihin olen tullut työni kautta parlamentissa ja myöskin tutkijana kehityksen alalla. Ensinnäkin, jos tällainen varainhoito uudistetaan käyttöön ilman laajempaa kehitystä. Se on yksi ongelma, joka meillä on nyt. Eli jos haluamme päästä nykyisten taloudellisten ongelmien ylitse, niin silloin meidän on palattava samoihin mottoihin kuin vallankumouksen aikana sosiaalinen oikeudenmukaisuus, poliittinen vapaus. Tämä tarkoittaa, että täytyy luoda tällainen kehityksen visio, joka ottaa mukaan eri Egyptin yhteiskunnan osat. Se on aina tapa, jolla saadaan edistystä Egyptin kaltaisessa yhteiskunnassa. Valitettavasti tätä ei ole tehty tai minä en ole sitä nähnyt. Jos katsotaan keskusteluja eri tiedotusvälineissä, tulette huomaamaan, että suurin osa keskusteluista keskittyy korruptioon, on kiistoihin eri poliittisten ryhmittien välillä, mutta ei ole mitään valaisevia ajatuksia esimerkiksi koulutuksen edistämisestä, kansalaisyhteiskunnan luomisesta, siitä, miten voidaan saada aikaan todellista yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä Egyptistä. Tästä ei ole keskusteltu. Lisäksi on vähän tällaista auktoritääristä eh, käyttäytymistä kansalaisjärjestöjen suhteen. Eh, niiden olisi tarkoitus laajentua kaupunkin ulkopuolelle maaseudulle, jossa päätehtävä on saada ihmiset mukaan, jotta voidaan luoda yhteiskunnasta pääomaa heidän kesken niin, että saadaan aikaan jonkinlaista taloudellista kehitystä. Minä olen huolestunut Egyptin köyhyysasteesta virallisten eh, tilastojen mukaan se on 25 prosenttia eh, kaupungeissa ja 50 prosenttia ylemmässä Egyptissä. Miten voidaan voittaa köyhyys? Köyhyys voi aiheuttaa useita ongelmia, kuten ähm, seksuaalista häirintää. Äh, ja köyhyys voi aiheuttaa hyvin paljon sosiotaloudellisia ja muita ongelmia. Miten köyhyys voidaan voittaa ilman laajempaa kehityssuunnitelmaa? Toinen kommentti itse asiassa olen varsin skeptinen tämänhetkisen hallituksen kyvystä saada aikaan todellista taloudellista muutosta ja uudelleenrakentamista Egyptin kaltaisessa maassa. Tämänhetkisen hallituksen poliittinen ää, lähestymistapa on vastuuton, heikko, se ei pysty te- kommunikoimaan Egyptin yhteiskunnan suurten ryhmien kanssa. Tässä ei ole kyse mistään konfliktista sekulaaristien ja islamistien välillä – myös islamistiryhmistä kuullaan vihaisia ääniä hallitusta vastaan ja kaikki haluavat hallituksen muutosta. Olen kuullut jopa, että vapaus- ja oikeuspuolueen ihmiset puhuvat kriittisesti hallituksen mm, toiminnasta. Ja kolmas kriittinen kommentti. En voi erottaa sosiaalitalo- taloudellisia oikeuksia pelkästään teknisesti taloudellisista oikeuksista. Annan tässä esimerkin aikaisemmasta keskustelusta tänään, siteeraan tätä myöhemmin, keskusteltiin uskonnonvapaudesta Egyptissä. Minä voin sanoa, että jotkut uskonnollisista jännitteistä perustuvat joihinkin sosiotaloudellisiin ongelmiin, mutta voin myös sanoa, että on ihan perusteltua syrjintää tiettyä Egyptin yhteiskunnan ryhmiä kohtaan, esimerkiksi kristittyjä kohtaan. Se näkyy useissa kohdin, mutta jos ihmiset päättävät muuttaa, kun tämä hyvin hälyttävä ilmiö, että jotkut kristityt ovat päättäneet muuttaa pois, mitä tämä tarkoittaa Nämä ovat hyvin koulutettuja, hyvin voivia ihmisiä, jotka ovat hyvin verkostoituneita. He päättävät lähteä. Tämä on aivovuotoa eh, Egyptissä. Ja tämä, myös muslimit lähtevät Egyptistä, mutta suhteessa tulette huomaamaan, että tämä luku, maastamuuttajien luku on paljon suurempi kristillisessä yhteisössä. Tämä tarkoittaa, että menetämme inhimillistä pääomaa, sosiaalista pääomaa ja myös rahoituksesta pääomaa Egyptissä. Ja lopuksi haluaisin äh, puhua siitä, minkä puheenjohtaja mainitsi ihan vain muutamassa sekunnissa. Tämä äh, islamin talousteoria, minun näkemykseni ja seuraan tätä suurella mielenkiinnolla, on se, että en ole vielä nähnyt äh, täyttä islamilaista talousteoriaa. Se löytyy kirjoista, mutta kun mennään käytäntöön, niin odottaisin, että islamilaiset poliittiset puolueet, kun ne päätevät valtaan, että niillä olisi sosiaalista ja talouspolitiikkaa, joka kuvastaa niiden islamilaista doktriinia. Minä en ole nähnyt sitä tähän mennessä ja näen vielä kiistoja islamilaisten kesken ja haluaisin vielä mainita erään asian, joka on kuuma peruna Suurassa, kun joka kerta kun pyydämme, että hyväksytään joku uusi laki, niin käydään samaa keskustelua. Lafistipuolueen ja muiden islamistiryhmien välillä siitä, että onko tämä uskonnollisesti hyväksyttävä, meneekö tämä uskontoa vastaan vai voidaanko tämä perustella uskonnolla. Tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi jättää syrjään kaikenlaiset filosofiat ja teoreettiset doktriinit. Olisi aika keskittyä julkiseen toimintaan, jos meillä on julkista toimintaa, joka kuvastaa islamin perusarvoja, niin tämä on hyvä tapa muuttaa yhteiskuntaamme, mutta olen varsin skeptinen, koska suurin osa eh, poliittisista ehdotuksista, jotka oli pöydällä tähän mennessä, ne kuvastivat uusia liberaaleja eh, taloustrendejä ilman mitään eroja. Tämä ne perustuisivat uskonnolliseen ymmärtämykseen tai näkemykseen. Meidän täytyy vielä odottaa ennen kuin näemme islamilaista julkista talouspolitiikkaa, joka voisi kuvastaa uudenlaista lähestymistapaa, koska se erilainen kuin nykyinen lähestymistapa, tai laisinkaan erilainen ö, verrattuna siihen, mitä meillä oli Mubarakin hallinnon aikaa. Kiitoksia. Yeah, Paljon kiitoksia, tohtori Anje. Nyt antaisin tohtori Haakimalle puheen vuoron. Olkaa hyvä. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Sida raisat al-jalsa, sada al-hudur Anna, karim eh, Ana awalan jit Paljon kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin onnellinen siitä, että voin olla täällä tänään puhumassa teille. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, joka on meidät kutsunut osallistumaan tähän poliittiseen, taloudelliseen, kulttuurilliseen keskusteluun, jonka tarkoituksena on ymmärtää, mitä tapahtuu arabikevään maissa. Haluamme ohittaa kaikki valmiit ajatusmallit ja tarkastella sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, jotta voisimme paremmin saada aikaan kahdenvälisiä suhteita Euroopan parlamentin ja Arabi kevään maiden kanssa. Niiden, jotka ovat vuodesta 2009 käyneet läpi muutoksia, joita kutsumme siis nimityksellä Arabi Kevät. Tämän liikkeen tarkoitus oli luoda demokraattisempia maita, jotta voisimme turvata yhteiskunnan kehityksen ja taloudellisen kehityksen. Marokon kanssa ei ollut erillään näistä liikkeistä se on käsitellyt tilannetta hyvin johdonmukaisesti ja me olemme korostaneet paikallista ja alueellista erityisluontoisuutta ja otamme huomioon erilaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia eroja. Tämä liike on luonut pohjan uudelle Marokolle – joka korostaa solidaarisuutta ja joka kunnioittaa identiteettiään ja sekä sisäisiä että ulkoisia sitoumuksiaan. Vuosi 2011 oli hyvin rikas vuosi. Monia liikkeitä oli käynnissä. Ensimmäisen vuoden 2011 liikkeen jälkeen kuningas käytti puheenvuoron tämän jälkeen heinäkuussa 2011. Saatiin uusi peristuslaki ja sen jälkeen käytiin vaalit, joka toivat valtaan, jotka toivat valtaan uuden hallituksen, jolla on uusi lähestymistapa. Valtaan tuli siis hallinto, jolla oli uudenlainen lähestymistapa vuoden 1986 jälkeen aivan uudenlainen. Ja nyt hallitus pyrkii vastaamaan suuren yleisön vaatimuksiin. Kansainvälinen yhteisö suurin osa maista, ja erityisesti ne maat, joiden kanssa me olemme läheisissä yhteyksissä, kumppanuussopimusten kautta ovat olleet mukana Tämä muutos jatkuu yhä. Marokko on kärsinyt joitakin vuosia jo taloudellisista ja yhteiskunnallisista ongelmista. Ja keskiluokka, joka on kehityksen moottori, on pienentynyt. Tämä johtuu erilaisista politiikoista, joita on harjoitettu. Keskiluokka on jakautunut kahtia hyvin pieneen luokkaan, joka ansaitsee erittäin paljon rahaa, on ansainnut erittäin paljon rahaa ja tullut erittäin köyhäksi, rikkaaksi ja toinen, toiseen osaan, joka on köyhtynyt. Ja tähän liittyvät nuoret, Marokon väestöstä nuoret ovat hyvin suuri osa. Tämä ryhmä ihmisiä kärsii työttömyydestä erityisesti ihmiset, joilla on tutkinto. Meillä on ollut vuosien ajan uudistuksia, mutta kehitys ei ole siirtynyt eteenpäin. Rikkaudet jakautuvat epätasaisesti ja korruptio vaikuttaa. Nykyinen hallitus parlamentissa hyväksytyn ohjelman kautta on omaksunut tiettyjä prioriteetteja, kuten uusien valtionrakenteiden luomisen ja sisäisen yhteneväisyyden vahvistamisen. Hallitus on ryhtynyt moniin toimiin erityisesti. Se käyttää tiettyjä rahastoja rahoittaakseen koulutusuudistusta ja muita uudistuksia. Hallitus on myöskin luonut 50 000 työpaikkaa vuosina 2011-2012 ja se on päättänyt avata erilaisia työryhmiä, jotka ovat keskittyneet, keskittyneet eri uudistuksiin. Ja kuten tänä aamuna kuulimme, verotuksen uudistus on jotakin, jonka suhteen Marokon hallitus on järjestänyt seminaareja. Meillä on ollut myöskin finanssialan uudistus ja olemme omaksuneet lähestymistavan, joka tuo mukaan kaikki eri osapuolet. Tämän jälkeen meillä on ollut eläkejärjestelmien uudistus, eläkerahastojen uudistus. Tämä oli hyvin vaikea hanke. Ja olemme myöskin käyneet taistelua korruptiota vastaan. Olemme myöskin omaksuneet mukaanottavan lähestymistavan eri uudistushankkeissa. Nykyinen hallitus, johon kuulumme, on valinnut uudistusperiaatteeksi vakauttamisen – jotta se voisi saada aikaan kansallista yhteenkuuluvaisuutta samalla suojaten kansallista identiteettiä ja suojellen islamilaista ja arabikulttuuria. Nyt ei voida sanoa, että naiset ovat kaikista puheliaampia, ainakaan tällä kertaa voi sanoa, niin tarkoituksenahan on käydä mahdollisimman avointa mielipiteiden vaihtoa, aina välittömästi puheenvuorot kahdelle kansallisen parlamentin edustajille Slovakiasta ja Unkarista, jotka ovat sitä pyytäneet, ja kahdelle eurooppalaiselle, äh, egyptiläiselle avustajalle. Jos mahdollista, pyydän, että äh, rajaatte kysymyksenne. Me, Kaksi minuuttia olisi hyvä, koska meillä on vielä sitten yhteenvedon vetäjän puheenvuoron aika tiukka. Herra Drobar. The button. Okay, thank you very much. I will be very brief. Uh, thank you for... Kiitoksia oikein paljon. Eh, olen puhunut ihan lyhyesti. Kiitoksia mielenkiintoista Esityksistä Haluaisin eh, kysyä Egyptin edustajalta heidän toimenpiteistään, suunnittelusta toimenpiteistään Mm, siitä, mitä he ovat käsitellä tätä väestötrendiä. Kuten tiedämme 70-luvulta, Egyptin väestö on nelinkertaistunut. Silloin ihmisiä oli noin 20 miljoonaa, nyt väestö on noin 85 miljoonaa. Tämä tuo mukana, 85 miljoonaa tämä tuo mukanaan suuria ongelmia, mitä toimenpiteitä täytyy tehdä hallitaksen tätä valtaisaa väestöä, joka teillä on. Ja toinen kysymys liittyy eroon niiden islamistipuolueiden välillä, jotka maailman, jotka edistävät tällaista uudelleenjakoa, ikään kuin tällainen sosialistinen malli verrattuna tähän dominanttiin malliin, joka on enemmänkin liberaali ja vapaisiin markkinoisiin orientoitunut. Mm, mm, meidän täytyy huomioida tämänpäiväiset pankkimaailman taloudelliset tosiseikat, joita miten aiotte käsitellä näitä asioita. Kiitoksia. Okay, that, that was uh, a question mainly... Tämä kysymys oli suunnattu Egyptin puhujille. Voisin antaa teille puheenvuoron. Vai haluatteko, haluatteko vastata heti? Um, then uh, we'll have to... And, and the next question will be from uh, Mrs. Singer Seuraava kysymys tulee edustaja Singer Salarnilta. Unkarista, olkaa hyvä. Kastoin. Ben Benszállem miniszter úr előadásában említette a második világháború utáni ma... Esityksessään herra ministeri Ben Saalen mainitsi tämän Marshall-suunnitelman ja viittasi Itä-Eurooppaan ja siirtymiseen kommunismista demokratiaan jos nyt halutaan pitää kiinni historiallisista tosiseikoista, niin haluan vain sanoa, että valitettavasti Itä-Eurooppa ei saanut mitään Marshall-apua äh, siirtymän vaiheen aikana. Marshall-apua sai Länsi-Eurooppa toisen maailmansodan jälkeen, ei Itä-Eurooppa. Mutta meillä oli ö, äh, ulkomaisia suoria investointeja Itä-Eurooppaan kommunismin jälkeen, mukaan lukien Unkariin, oman maani, mutta mutta nämä investoinnit tehtiin perustuen vastavuoroisiin etuihin. Me, ja voin varmaan puhua muidenkin jäsenvaltioiden puolesta, mutta me Unkarissa ainakin olemme kiinnostuneita siitä, että syventäisimme suhteita arabikevään maihin, mutta jotta tämä voisi tapahtua, niin silloin tarvitaan vahvaa talouspohjaa ja puitteistoa. Unkari voi tarjota hyvin paljon, mitä tulee investointeihin esimerkiksi kastelujärjestelmiin. Meillä on hyvin paljon kokemusta tältä alalta. Mainitsitte lainat, islami, lain mukaisesti. Ymmärtääkseni koronkeruu on kielletty, joten mikä on teidän ratkaisunne tähän ongelmaan? Kiitoksia. Nyt siirrymme kysymyksiin, jotka tulevat yleisön jäseniltä, jotka eivät ole siis parlamentin jäseniä. Nyt herra Miki Egyptistä, olkaa hyvä. Olkaa hyvä, käyttäkää vain kahden minuutin puheenvuoro. Eh, Kiitos. Minä halusin puhua aiheesta, jota käsiteltiin jo aamupäivän istunnossa. Mm, nyky, tämän iltapäivän istunnon aihe on tietysti talous, minulla on lukuja teollisuudesta, Egyptistä. Emme, emme voi ratkaista ongelmaa teollisuudessa ratkaisematta samalla yksityisen sektorin sisällä vallitsevista ongelmista. Investointi luvut ovat olleet 13 prosenttia viime vuonna – Edellisvuoden luku oli 9,3 prosenttia, eli siis se on noususuuntainen. Teollisuuden toiminta on elpymässä. Elpyminen on tärkeää, se on huomattavaa, mutta meidän pitää myös omata vähän laajemmat visiot tulevista toiminnasta nimenomaan jalostusteollisuudessa ja palvelusektorilla. Me tarvitsemme myös lainsäädäntöä se oli ensimmäinen asia. Toinen asia. Eräs parlamentaarikko puhui tänä aamuna ja kysyi laista, joka liittyy koskettaisi yhteisöjä tai järjestö- yhdistyksiä. Tätä lakia oli vielä vahvistettu. Meillä on siitäkin erilaisia visioita. Jotkut puhuvat, tai täällä sanottiin, että Egypti olisi hyvin suljettu yhteiskunta, eikä anna näiden yhdistysten ottaa yhteyttä ulkomaisiin vastaaviin. Toiset taas haluavat ihan ehdottoman avoimuuden, mutta on kolmaskin tie, eli halutaisiin avata ovet eh, näille yhdistyksille, jotta he voivat olla yhteydessä ulkomaailmaan, mutta samalla pitää taata sisäinen turvallisuus. Tässä on tärkeää tietää, mistä nämä yhdistykset saavat rahoituksen, mitkä ovat rahoituksen lähteet ja mitkä ovat tavoitteet näillä yhdistyksillä, eli mitä tämä rahoitus palvelee. Haluamme tietää rahoituksen alkuperän ja lähteet ja mitkä, mistä rahat tulee, mitä tarkoista varten nämä rahat lähdetään, lähetetään tänne Lakejahan on Yhdysvalloissa, yhdistyssä kuningaskunnissa vastaavaan toimintaan, niin voisin sanoa, että lait ovat erittäin tarkkoja näissä maissa. Merci. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että nyt puhuja lista tuli päätökseen, sillä jos antaisin puheenvuoroja loputtomasti olisi mahdotonta antaa kaikkien puhua ja antaa esittelijänkin sanoa sanasensa. Joten siirryn nyt seuraavaan puheenvuoropyytöön. Herra Barakat, Belgiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin osoittaa sanani ministeri Belsalemille. Te puhuitte avusta, jota Euroopan unioni on luvannut. Muistan pienen anekdootin liittyen päivään, jolloin Dovillen konferenssi järjestettiin. Tuolloin arabilehtien otsikoissa sanottiin, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat lupasivat 50 miljardia dollaria demokratian kehitykseen arabimaissa. Ja sivun alalaidassa luki Euroopan unioni kokoontuu Brysseliin etsimään 10 miljardia Kreikan pelastamiseen. Näitä 10 miljardia oli vaikea löytää. Nyt osoitan sanani eurooppalaisille kanssa kun puhumme arabimaista. Meidän tulisi pyrkiä olemaan konkreettisia, en nyt sano rehellisiä, mutta ainakaan meidän ei pitäisi antaa tällaisia tyhjiä lopauksia, sillä kansalaiset tarttuvat sanoihin, ne he katsovat Eurooppaan auttajana ja kun näitä lupauksia ei täytetä, pettymys on suuri. Sitten toinen asia, herra ministeri, te puhuitte Lontoon pörssistä ja Pariisin ja Brysselin islamilaisen rahoituksen keskuksina. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, ettei kyseessä ole se, että islamilainen finanssirakenne kiinnostaisi. Se, mikä ihmisiä kiinnostaa, on miljardien houkuttelu Persianlahden maista erityisesti. Tästähän kyse on, ei niinkään islamilaisuudesta yleensä. Ja jos nämä puolueet, islamilaiset puolueet, jotka ovat päässeet valtaan, pohjaavat liberalismille, joka on päätynyt epäonnistumiseen ja johtanut Euroopan kaauksen. Tässä viittaan tällaiseen villiin liberalisoimiseen, liberalismiin. Jos näin on tapahtunut, jos nyt arabimaiden hallitukset haluavat johtaa omat maansa osallistumaan tähän liberalismiin, mielestäni olisi aika, että arabikansat ja maat pyrkivät löytämään toisenlaisia ratkaisuja, jotta ne pystyisivät tukemaan omaa talouttaan. Sitten vielä pieni anekdootti niin, anteeksi, taisin ylittää nyt aika, Niin puhun sitten teille myöhemmin. Minä haluan ihan kohteliasti sanoa teille, että te teitte kommentteja ja kysymyksiä, se on teidän oikeutenne, mutta meidän täytyy pitää kiinni aikarajoista. Nyt seuraava puhuja. Eh, herra Marsuk, te olette pyytäneet puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia myös teillekin, kuten muille. Olkaa hyvä. Bismillahirrahmanirrahim. أنا يعني الكلمة موجهة لل... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin suunnata kommenttiin ja ajatukseni herra Farusille. Ei pidä antaa ihan kokonaan kielteistä kuvaa Egyptin tilanteesta. Egyptissä meillä on muita taloudesta tulevia uutisia, koska me olemme kuitenkin pystyneet saamaan takaisin jotkut rahastot, jotka lähtivät maasta pois. On kyse huomattavista summista ja myöskin edistyksestä maatalouden saralla, erityisesti vehnänviljelyssä. Ka- mitä me haluamme? Me haluamme lisää investointeja. Se on meidän viestimme. Emme pyydä apua tai tukea. Ihan suoraan investointia. Mohammed Ben Salem sanoi jo tässä, että nämä investoinnit tulevat hyödyttämään kaikkia. Hän vertasi tilannetta siihen hyötyyn, jota Yhdysvallat esimerkiksi sai Marshall-avun jakamisen, myöntämisen seurauksena. Al-Nur-puoluetta vastaava oppositio, kun on kun on kyse luotoista. Meillä ei ole mitään uskonnollista näkemystä taloudellisista kysymistä. Meillä, meillä on ihan selvät taloudelliset näkemykset luototuksista. Luotto on ihan hyväksyttävissä, jopa uskonnollisissa piireissä. Ja kyllä minun vasta puolini, vastapelurini tietävät sen ja toivottavasti keskustelu ei se lähde ihan yksille raiteille ja uskonnon sävyttämille raiteille. Mr. Bram. Kiitoksia Elina. Seuraavana herra Bram. Alankomaista, olkaa hyvä. Okei, okay, go ahead. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Want you use... Niin, ei minulla mene kahtakaan minuuttia. Ensimmäinen kysymys on to äh, tohtori Hennille ja ministeri Ben Salemille. Ää, Alueellinen taloudellinen yhteistyö on varsin rajallista Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, joten mitkä ovat teidän mielestänne näkymät tällaiselle alueelliselle taloudelliselle integraatiolle ja oletteko sitä mieltä, että taloudet alueella ovat riittävän täydentäviä, jotta ne voisivat integroitua? Ja toinen kysymys kuuluu, lisääntynyt markkinoille pääsy Euroopan unionille, josta me jota me Alankomaissa tuemme kovasti, voisi olla moottori äh, talouksille MENA-alueella, joten miten aiotte äh, vakuuttaa haluttomat Euroopan unionin jäsenvaltiot siitä, että annettaisiin lisää markkinapääsyä Euroopan unioniin, erityisesti maataloustuotteille, sanoo puheenjohtaja. Ja nyt annan puheenvuoron herra Jasikille. Olkaa hyvä. I'm here. Olen täällä. Uh, my question is... Kysymykseni on ministeri Salemille, maatalousministerille. Minun täytyy sanoa, että minua hiukan yllätti se, että syvyyttä puuttuu taloudellisesta näkemyksestä Tunisian hallituksessa tai missä tahansa muussakin hallituksessa tai uudessa islamilaisessa puolueessa, aivan kuten ette olisi aivan ymmärtäneet se, mitä viime vuosina on tapahtunut lähi -idässä. Tämä on suuri vallankumous, suuri mullistus, jolla on pitkälliset juuret. Mutta me olemme unohtaneet, että viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet kasvun aikaa Egyptissä 5 prosenttia vuosittain, uskoisin Tunisiassa myöskin niin Syyriassa. Ja tästä huolimatta meillä on valtava ongelma nuorisotyöttömyyden kanssa. Minkälainen politiikka ja näkemys teillä on budjetti, fiskaali, kauppapolitiikan suhteen? Me emme näe mitään yksityiskohtia. Näemme islamilaista talouspolitiikkaa, sitä ettei peritä korkoa. Te viittasitte Sykur Catholic-järjestöön, joka on periaatteessa hyvän tekeväisyyttä Kuinka te ehdotatte luovanne satoja tuhansia työpaikkoja näissä maissa? Niitähän tarvitaan erittäin paljon alueella. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi herra Unken. My question is with regard to the future of the... Minun kysymykseni liittyy äh, Egyptin tulevaisuuteen, taloudelliseen tulevaisuuteen. Haluaisin kysyä mm, äh, herra Henanilta. Äh, kun katson Egyptiä, niin voi sanoa, että mm, taloustilanne on heikko, kasvu on heikentynyt, työttömyys kasvaa, budjettivaje kasvaa voimakkaasti, joten Egypti näyttää siltä, että se on kohta romahtamaisillaan, talousromahduksellaan lähellä, jos ei jotain tehdä pian. Me tiedämme IMF-neuvotteluissa, mutta on toinenkin tapa katsoa asiaa. Jos katsomme talousuudistuksia toisissa kehittyvissä maissa, olemme nähneet, että talouskriisi on ollut todellinen uudistusten käynnistäjä Joten on myös sellainen sanonta, että ei saa hukata hyvää kriisiä taloudessa. Mutta toisissa tapauksissa olemme nähneet, että talouskriisi on johtanut poliittiseen epävakauteen, joten kysymykseen teille on, miltä tämä tuntuu menevän, miten tämä tuntuu menevän Egyptissä? Näettekö talouskriisiä? Uskotteko, että maa pääsee yhteisymmärryksen IMFn kanssa? Jos ei ja jos on talouskriisi, niin uskotteko, että egyptiläiset poliittiset toimijat vihdoinkin istuvat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan maan tulevaisuudesta vai tarvitaanko lisää poliittista epävakautta ja mahdollisesti radikalisoitumista? Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä lyhyestä puheenvuorosta. Ja sitten viimeinen puheenvuoropyyntö. Norman Manifedi Tunisiasta. Okay. Thank you. Uh, I have two remarks. Kiitoksia. Minulla olisi kaksi huomiota, kaksi kysymystä ja toivottavasti kaksi minuuttia aluksi. Olen Ben Salimin kanssa samaa mieltä. Äh, meillä on vieläkin kevät Tunisiassa ja olen optimistinen, varovaisen optimistinen Tunisian suhteen, mutta hyvin varovaisen optimistinen. Toinen huomioni on se, että Marshall-apun ja lupauksiin liittyen on totta, ettei apu koskaan saapunut ja meidän tulee kysyä itseltämme, oliko tässä kyseessä se, ettei rahaa ollut saatavilla vai eikö tahtoa ollut vai eikö hallituksilla ollut mahdollisuutta täyttää tätä lupausta. Meidän tulee todellakin kysyä tätä kysymystä itseltämme. Kyseessä on todellakin investointiraha, jota todellakin tarvitsisimme sitten minun on pakko olla eri mieltä 50 000 luotua työpaikkaa valitettavasti. Eh, kuka tahansa, joka tarkastelee Tunisian taloutta, voi olla eri mieltä. Julkinen sektori Tunisiassa on erittäin suuri, 85 prosenttia budjetista menee julkiseen sektoriin. Vuosittain tämä on kasvanut. Mikä teidän suunnitelmanne olisi tämän kehityskulun muuttamiseksi ja tämän 85 prosentin leikkaamiseksi. Muutenhan me olemme muutamassa vuodessa konkurssissa. Ja sitten seuraava kysymys, se, että käyttäisiin kansalaisyhteiskuntaa ja hyväntekeväisyyttä uudistusten luomiseen, kun otetaan huomioon, että nämä hyväntekeväisyys ja nämä järjestöt ovat lähestulkoon sataprosenttisesti poliittisesti sitoutuneita. Kuinka voisimme välttää sen, ettei julkisia varoja käytetä poliittisiin järjestöihin erilaisen puoluepolitiikan ajamiseksi? Kiitoksia. Thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon hyvät naiset ja herrat näistä osallistuvista keskusteluihin ja kommenteista ja kysymyksistä, joita esititte. Monet kysymyksistä liittyvät Egyptiin, joten paneelimme egyptiläisjäsenellä on nyt sitten kova työ edessään Aloitanko teistä vai haluatteko vähän enemmän aikaa ehkä? Kyllä, aloitetaan. Olkaa hyvä. Ja saatte kokonaiset viisi minuuttia. And the comments. Kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista. Tämä tarkoittaa, että suurimman osan ää, osallistujista mielestä Egypti on kulmakivi Egyptissä, alu, Egypti on kulmakivi alueella ja haluaisin vastata pääkysymyksiin. Ensinnäkin, kun on kyse väestöpolitiikasta. Itse asiassa meillä ei ole väestöpolitiikkaa Egyptissä. Väestöongelma on hyvin vakava ja se on tärkeää maassa, joka haluaisi saavuttaa korkean kehityksen tason, yhteiskunnallisen ja talouskehityksen tason, mutta valitettavasti suurin osa sosiaalipolitiikasta Egyptissä vallankumouksen jälkeen on jäänyt varjaanjoon, koska ihmiset keskittyvät enemmänkin tällaiseen lakipolitiikkaan, poli- Meillä on kansallinen väestöneuvosto, mutta suurin osa tällaista neuvostoista, jotka perimme ikään kuin vanhalta hallinnolta, haluaisivat uuden tehtävän. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa pitäisi olla ensin jonkinlainen vakaus, ja sitten pitäisi keskustella sosiaalipolitiikasta, koska meillä on ristiriitaisia trendejä Egyptissä tällä hetkellä. Jotkut sanovat, että että tietyt parannukset, jotka on tapahtunut naisten oikeuksien saralla, on perintöä vanhasta hallinnosta. Ja toiset taas sanovat, että tämä johtuu yhteiskunnasta ja meidän äh, haluamme puolustaa egyptiläisiä naisia ja heidän oikeuksiaan. Se on yhteiskuntamme hedelmä, eikä meidän pitäisi äh, antaa siitä kunniaa vanhalle hallinnolle. Joten sosiaalipoliittiset kysymykset on osittain eh, pyyhitty syrjään. Meidän pitäisi keskittyä niihin enemmän, mutta valitettavasti talouspolitiikasta tulee yhä tärkeämpää Egyptissä. Toiseksi, kun puhumme islamiteoriasta, islamilaista teoriasta Egyptissä, talouspolitiikassa, en nyt täällä halua puhua muiden puolesta, mutta puhun omasta näkemyksestäni. Islamistiset liikkeet ovat hyvin osallistavia. Eri yhteiskunnan lohkoilla on tällaisia islamistisia liikkeitä työväenluokassa, keskiluokassa, rikkaiden joukossa joten islamiyhteisössä näette myös erilaisia talousnäkemyksiä. Ymmärrän tämän, mutta poliitikkona ja tiedemiehenä minä keskityn enemmän julkiseen politiikkaan, mikä on islamilaisen liikkeen seuraus, mitä sitä me keskustelemme suurassa. En halua keskittyä ideologiaan, vaan haluaisin keskittyä enemmänkin julkiseen politiikkaan, miten me käsittelemme päivittäisiä sosiotaloudellisia ja poliittisia ongelmia. Ja tähän mennessä en ole nähnyt mitään muutosta siinä, miten käsittelemme päivittäisiä ongelmia. Me tätä halusin korostaa. Todellakin parlamentin kollegani mainitsi muutamat saavutukset. Kyllä, me olemme vielä hengissä. Me tuotamme jotain joka päivä. Ja se, jotkut ministeriöt toimivat hyvin Egyptissä, mutta kun minä puhun hallituksesta, minä puhun yhteisvastuullisesta poliittisesta kollektiivisesta elimestä. Minä en katso asiaa individualistista tai yksilöiden saavutuksesta, vaan puhun tästä koko hallituksen saavutuksesta. Ja minä en ole tyytyväinen hallituksen saavutuksiin. Ja monet poliittiset ryhmittivät Egyptissä jos katsotte egyptiläisiä lehtiä, niin tulette näkemään, että äh, hallitusta kritisoidaan hyvin paljon, jopa vapaus- ja oikeuspuolueen äh, äänitorvessa. Joten meidän on sanottava tämä selkeästi ja avoimesti. Tämä on yksi ongelmistamme. Sitten kun puhutaan yhteistyöstä aluetasolla, niin meillä on kilpailevat taloudet arabimaailmassa. Ja suurin osa ongelmista on poliittisia itse asiassa. Jos puhumme arabien kanssa, he haluaisivat y- yhtyä jo tänä päivänä mutta meillä on vielä paljon poliittisia esteitä. Toivottavasti arabikevään henki yhdistää ihmisiä, kun ne yhdistyvät taloudellisesti ja yhdistyvät myös poliittisesti. Talous on hyvin vahva väline eh, ihmisten yhdistämiseen. Lopuksi, ellei nyt mitään ole unohtanut, haluaisin mainita asian, josta toivon, että sitä ei ymmärretä väärin. Poliittisessa siirtymävaiheessa kohti demokratiaa haluaisin Filip Shemetan sanoja käyttää. Hän on tutkinut syntyviä demokratioita maailmassa. Hän sanoi, että siirtymä aikana on parempi luottaa toimivaan hallitukseen, joka saa ihmiset tuntemaan, että tilanne paranee ja koko yhteiskunta on menossa oikeaan suuntaan. Tätä minä tarkoitan, kun sanon kyvykkäs hallitus. Me tarvitsemme kyvykkään hallituksen, joka pystyy kommunikoimaan ihmisten kanssa, joka pystyy välittämään ihmisille sen, että he ovat todellakin tehneet vallankumouksen, että asiat muuttuvat heidän elämässään. Tämä on ensimmäinen asia. Toiseksi haluaisin myös Francis Fukuyamaa muistella, kun hän puhui Japanin kokemuksista, sodan jälkeisestä Japanista. Hän sanoi, että Japania eivät rakentaneet miehet, vaan ihmiset, jotka ottivat päätehtävät valtion koneistossa. Heillä oli visiota, he tekivät kovasti työtä ja he levittivät tämän tuottavuuden ihmisten kesken, luosivat uuden imagon ja levittivät sitä. Tätä me etsimme. Yksi ongelmista, jonka haluaisimme voittaa Egyptissä, erityisesti ja mahdollisesti tämä kommentti koskee myös muita arabikevään maita, mutta en halua puhua niiden puolesta. Me tarvitsemme, on se, että me tarvitsemme tällaista hallintoa, hallitusta, joka ö, antaa ihmisille sen tunteen, että asiat ovat menossa parempaan suuntaan ja heidän päivittäinen elämänsä on muuttumassa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Te saitte paljon kysymyksiä ja siksi annoin teille enemmän aikaa. Toivon, että kaikki eivät toimi samoin. Nyt ministeri Ben Salem. Hänellekin suunnattiin monia kysymyksiä. Nyt herra ministeri antaisin teille puheenvuoron. Tämä on todellinenkin haaste, tiedän sen. Mutta pyrkikää puhumaan 5 tai 6 minuuttia. Olkaa hyvä. Eh, eh, eh, Kiitos paljon. Minä haluaisin vastata unkarilaiselle vieraalle. Kun minä puhuin Marshall-avusta, en sanonut, että Marshall-apu olisi hyödyttänyt sekä länsi- että itäistä Eurooppaa. Minä halusin sanoa ainoastaan sen, että Yhdysvallat hyötyivät Marshall-avun toimittamisesta samalla tavoin kuin eurooppalaiset maat hyötyivät siitä. Ja toisessa esimerkissäni niin sanoin, että Eurooppa, ainakin EU, hyötyy äh, antamastaan tuesta Itä-Euroopalle Berliinin muurin murtumisen jälkeen ja kommunististen järjestelmien romahtamisen jälkeen. Minä olen tavannut Unkarin suurlähettilään Tunisiassa ja me olemme tarkastelleet yhteistyömahdollisuuksia maataloudessa ja kastelutoiminnassa ja mainitsin silloin jo näistä kaikista keskusteluista. Me olimme avoimia yhteistyöhön kaikkien Euroopan maiden kanssa, olivatpa ne niin sanotusti Länsi- tai Itä-Euroopasta. Mitä tulee <clears throat> luototukseen ja äh, korkoon, korkokantaan. Jokainen voi tunnisiassa tehdä oman valintansa. Ne, jotka haluavat saada luottoa islamilaisilta pankeilta, voivat sitä saada, voivat anoa. Ei tässä ole kyse kulu, korostamme, me puhumme nimenomaan osallistumisesta kuluihin. Eli se on kyse yleisestä hyödystä. Jokainen valita itselleen sopivan pankkijärjestelmän. Kukin yksilö voi valita oman tyyppisensä pankin, olipa kyse islamilaisesta pankista tai niin sanotusti tavallisesta pankista. Jos taas puhun, sitten haluan vastata belgialaisen edustajan tekemään kysymykseen. Puhuitte liberaalisesta liberaalista islamilaista järjestelmästä en ole samaa mieltä, että kun sanoit, että on kyse villistä liberalismista, en ole samaa mieltä. Kymmenen minuuttiakaan ei riittäisi teille, jos antaisin kattavan näkemyksen islamilaisista teorioista taloudesta ja puhuakseni teille meidän, tilan, meidän tilanteestamme, että aika ei siihen riitä. Voin vain nopeasti kertoa, että on kyse todellakin islamilaisesta taloudesta, liberaalisesta, mutta se on myös sosiaalista taloutta. Se ei ole ristiriidoissa kansainvälisen kauppajärjestön kanssa. Ja täsmää ihan sen kanssa, mitä jo aikaisemmin sanoin hollantilaiselle edustajalle, joka puhui yhteistyön heikkoudesta, taloudellisesta, alueellisesta yhteistyöstä ja sen heikkoudesta. Valitettavasti näin on asianlaita. Jos alueellinen taloudellinen yhteistyö on heikkoa, se on peräisin diktatuurijärjestelmän ajalta. Gaddafin hallinto oli järjestelmä, joka sulki rajat usean kuukauden ajaksi ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta. Ja totta kai se vaikuttaa kielteisesti yhteistyöhön. Ei vain arabikevään maissa, vaan koko alueen maiden yhteistyöhön se vaikutti huonosti. Meillä on myös Länsi-Saharan ongelma, joka on este. Se vaikeuttaa hyvin integroidun alueen, yhtenäisen alueen rakentamista Pohjois-Afrikan alueelle. On ehteistä, esteitä yhteistyölle. Yhteistyötä, jota yhteiskunnat kovasti, kovasti toivovat ja peräänkuuluttavat. Mutta ei ole olemassa mitään estettä pohjoisen ja etelän väliselle yhteistyölle, sillä sehän hyödyttää kumpaakin osapuolta. Viimeinen puhuja sanoi, että ei ole mitään taloudellista visiota. En minä voi tässäkään kymmenessä minuutissa puhua vain työttömyydestä, nuorison ongelmista tai yleisestä kattavasta taloudellista visiosta, koska meidän tämän iltapäivän keskustelun aiheemme rajautuivat vain talousjärjestelmään. Ette te sanoneet minulle, että minä voisin siis kertoa teille meidän taloudellisesta lähentymisprosessista tai suunnitelmasta. Aikaisemmin Tunisian talouselämä perustui suuresti rannikkoalueiden toimintaan. Rannikkoalue oli meidän talouskasvun moottori ja sisämaa ää, oli tässä rannikkoalueiden imussa mukana. 84 prosenttia investoinnista suuntautui rannikkoalueille, kun taas sisämaa on suurempaa maantieteellisesti sinne. Kulkeutui vain 16 prosenttia investoinneista. Nyt olemme saaneet tämän tasapainotettua vastikaan hyväksymässämme budjetissa. Ainakin maatalousministeriön budjetti, joka on hyvin tärkeä ministeriö meidän taloudessamme. Tämä ministeriö on hyvin kiinnostunut investoinneista ja on varannut 76 prosenttia budjetistaan toimintoihin, jotka toteutetaan sisä, maan sisäosissa, ei rannikkoalueilla. Aluksi oli siis näitä moottorialueita, pilotti tai voisi sanoa majakalueita, jotka vetivät mukaansa jossain määrin sisämaata, mutta nyt haluamme kuitenkin tässä junassa saada moottorin jokaisen vaunuun, jotta jokaisella alueella olisi oma talouden moottorinsa, joka vetäisi sitä eteenpäin. Tämä on meidän lähestymistapamme. Jokaiselle alueelle oma taloudellinen moottori Herra Fehri sanoi, ettei hän ole samaa mieltä kanssamme sanoissaan, että on kyse 230 000 työpaikasta. Kyllä, se on totta. Me loimme 112 000 työpaikkaa. Voimme olla eri mieltä tehdystä analyysistä, mutta luvut eivät anna aihetta mihinkään erheisiin tai erimielisyyksiin. Ne ovat selkeitä ja luvut tulevat tilastotieteen laitokselta kun ministeri puhuu tilastotieteen laitoksen johtajalle, niin välittömästi nämä, tämä siirretään Facebookiin, eli tilastotiedoista ei ole mitään salaisuuksia enää. Aikaisemmin me, me emme voineet luottaa esimerkiksi tilastotieteen laitoksen antamiin lukuihin, mutta nyt nämä luvut ovat vakaita, avoimia 112 000 työpaikkaa, jotka kirjattiin ennen tammikuuta ja tammikuun jälkeen luku on noussut 132 000 uuteen työpaikkaan. Mitä tulee julkisen sektorin työpaikkoihin, annan esimerkin maatalousministeriöstä. Siellä on, on, siellä on ollut eläkkeelle siirtymisiä, jotka on kirjattu lukuina 5800 henkilöä on siirtynyt eläkkeelle. He, heidät korvattiin vain 760 uudella työntekijällä. Eli meidän hallintoammekin tarvitsee inhimillisiä resursseja. Me tarvitsemme johtoportaan henkilöstöä. Jotta voisimme tehdä hyvin työtä, tarvitsemme tukea, tukea henkilöstöresursseissa. Tietäen varsin hyvin, että meidän maassamme on paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä, 2300 nuor- korkeasti koulutettua nuorta ilman, anteeksi, 230 000 ilman työpaikkaa olevaa korkeasti koulutettua nuorta. No niin, nyt minun täytyy jälleen kerran hoputtaa puhujani, koska muuten me emme voi pysyä aikataulussa, koska meillä on vielä ihmisiä, jotka haluavat, joille, joiden kuuluu, joiden pitää saada puhua. Tohtori Farsi, annan teille puheenvuoron. Pyrin puhumaan vielä lyhyemmin kuin äsken, vaikka minulle ei esitetty mitään kysymyksiä. Tämä on mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Toivon, että tämä johtuu siitä, että puheenvuoroni oli aluksi niin selkeä. Minulla oli kolme asiaa. Tämä liittyy äh, kysymyksiin, joita parlamentin jäsenet tänä aamuna esittivät. Eräs heistä sanoi, että ei voinut ymmärtää, kuinka sosiaalinen liike Marokossa oli nälänvastainen liike, tai se kutsuttiin siksi. Voisin selvittää, että Shed Jubani tänä aamuna ministeri viittasi arabikevääseen. Arabikevät on Marokossa kysymys arvokkuudesta. Tässä oli käännösongelma. Emme puhu niinkään nälästä kuin arvokkuudesta. Sen toinen asia. Keskustelussa on viitattu islamilaiseen vaikutukseen taloudessa. Markossa me olemme valinneet vakautetun lähestymistavan. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme toimimaan mukaan ottamasti, sillä tämä islamilainen puolue on ennen kaikkea poliittinen puolue. Poliittinen puolue, joka lähestyy toimia joita tulisi toteuttaa. Ja tarkoituksena on ennen kaikkea parantaa kansalaisten elinolosuhteita. Sanoisin, että uusi Marokon hallitus on luonut erittäin paljon uudistuksia. Puhuin äsken uudistuksista ja tällä hetkellä Marokko on täysin rakennustyömaan kaltainen. Jokainen ministeri pyrkii rakentamaan uudenlaista demokratiaa ja anekdootimaisesti voisin sanoa, että uusi perustuslaki toi uuden suuren asian. Ministereiden tulee kuukausittain tulla puhumaan lainsäädännöllisistä asioista ja tällä hetkellä keskusteluun osallistuvat henkilöt ja niitä seuraavat ovat monilukuisempia kuin ne, jotka seuraavat jalkapallootteluita. Tämähän tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä – kiinnostus on valtava. Hallitus on onnistunut sovittamaan yhteen tansalaisten tavallisten kansalaisten kiinnostuksen aiheet ja politiikan niin, että tällä hetkellä kaikki keskustelevat politiikasta ja hallituksesta ja siitä, mitä tulisi tehdä. Marokossa, kuten sanoin, me pyrimme yhdistämään tällaisen lähestymistavan erojen mukaan ottamiseen. Pyrin purkamaan lyhyesti. Tämähän on hyvä asia. Kiitoksia. Kiitos tästä viimeisestä puheenvuorosta. Nyt pääsemme viimeiseen osioon tässä paneelissa, joka on varsin mielenkiintoinen ja se on, sanoisinko, symbioosi tai synteesi kaikesta täällä kuulusta. Se meidän esittelijämme rouva Sara Shajes, annan teille välittömästi puheenvuoron, jotta teette yhteenvedon kaikista kuulusta. What I'm, I'm going to try rather than sort of repeating what everyone said. Kiitoksia oikein paljon en halua tässä toistaa, mitä kaikki ovat sanoneet, vaan yritän nostaa esiin ne asiat, jotka mielestäni ovat teemoja jatkokeskusteluille. Ja herra Henien, Hänänin termi, hän puhui poliittista taloudesta, joka minun mielestäni oli tämän paneelin tärkein kysymys, eli että ei voida ää, päästä eroon tästä taloustilanteen poliittisesta ulottuvuudesta näissä nousevissa maissa. Ja se, että yritetään erottaa nämä kaksi asiaa, ei toimi. Joten näin tällaisen sisäisen ja ulkoisen aspektin. Sisäisesti, kuten Rafasli sanoi, miten kasvu jakautuu. Ei enää erityisesti näissä maissa riitä se, että puhutaan BKTn kasvusta tai useat tilastot eivät itse asiassa kuvasta, miltä talous ikään kuin tuntuu sisäisesti, joten täytyy katsoa, miten kasvu jakautuu väestön kesken, erityisesti erittäin tärkeä aspekti, joka johti näihin vallankumouksiin, on ö, ö, hyvinvoinnin jakautuminen tietylle ryhmälle. Kasvuluvuthan olivat varsin hyvät, mutta se, että tämä hyvinvointi hyödytti vain tiettyjä ryhmiä, saattaa aiheuttaa poliittista räjähdysalttiutta. Joten nyt täytyy kysyä, mikä on uusien hallitsevien puolueiden, erityisesti islamistipuolueiden rooli, mutta kaikki uudet puolueet, mikä on niiden rooli, rooli jotta saadaan aikaan vastuullisuutta menneisyyden talousrikoksista, Eh, jotta osa näistä rikosten voitoista voidaan palauttaa niille ihmisille, joilta ne on viety, ja miten voidaan ehkäistä tällaisten käytäntöjen jatkuminen tulevaisuudessa, koska uusien hallitusten vakaus riippuu ei pelkästään niiden kyvystä eh, luoda eh, työpaikkoja, vaan myöskin, että saadaan poistettua tämä epäoikeudenmukaisuuden tunne. Tämä on erittäin poliittinen kysymys. Herra Hennanin erittäin tärkeä pointti poliittisesta konsensuksesta. Sitä tarvitaan, jotta voidaan viedä läpi sellaisia talousuudistuksia, joita tarvitaan joko ulkoisten sen painostuksen takia tai muuten. Tämä on tärkeää, koska ö, nyt ollaan keskusteltu uskonnosta, yhteiskunnasta ja monista muista asioista, taiteesta ja ö, journalismista, lehdistönvapaudesta. Kun tuo poliittinen konsensus näistä asioista on oikeastaan kaikkea muuta kuin konsensusta, niin miten sitten voidaan tehdä tällaisia syviä, pitkälle meneviä talousuudistuksia, joita tarvitaan? Herra mm, Feti tuo yleisöstä puhui poliittisesta rahoituksesta, erityisesti liittyen järjestöihin, jotka tekevät humanitaarista työtä, mutta tämä on laajempi ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia länsimaissa ja myöskin näissä uusissa demokratioissa. Nimittäin mikä on se vaikutus, mikä vaikutus on sillä, että tarvitaan valtaisa määrä rahaa politiikan tekemiseen. Tämä on vaikuttanut politiikkaan ja myöskin talouspolitiikkaan, koska kun poliittinen rahoitus tulee tietyiltä eturyhmiltä, niin se sitten rajoittaa tätä talouspolitiikan harjoittamista. Sitten toinen kysymys, joka nostettiin esiin aivan lopussa, liittyi inhimillisen pääoman halukkuuteen osallistua uusien talouspolitiikkojen kehittämiseen perustuen eh, niiden poliittiseen eh, suuntautumiseen riippuen siitä, eh, kuka on vallassa. Ihmiset siis eivät halua osallistua, koska he eivät luota vallassa olevaan puolueeseen. Tämä on tärkeä sisäinen kysymys talouden ulkoinen dynamiikka selittyy siihen, että ulkoinen tuki on ollut heikkoa, yllättävän heikkoa näiden vallankumousten aikana, verrattuna siihen, mitä tapahtui vuonna 1989, äh, verrattuna siihen, mitä tapahtui äh, toisen maailmansodan jälkeen, verrattuna siihen, äh, mitä minä itse olen amerikkalainen, verrattuna siihen, mitä käytettiin Irakiin ja Afganistaniin Joten kysymykset nousivat esiin, miksi tämä ulkoinen tuki on niin heikkoa. Talouskriisi muualla maailmassa jo aiheuttaa sen ambivalenssi liittyen joko vallankumouksen jälkeisen hallituksen kompetenssiin tai suuntautumiseen ja sitten kysymykset, jotka liittyvät poliittisiin arvoihin ja voiko taloudellista apua asettaa voiko sitä antaa niin, että täytyy asettaa ehdoksi tiettyjen poliittisten arvojen kunnioittaminen näissä maissa. Ja se, että verrataan Japaniin, äh, se on vähän epäreilua, koska se oli miehitetty maa ja äh, talouden apu annettiin tällaisessa tietyssä puitteistossa, jos poliittiset arvot taattiin. Joten tämän hetken tilanne on hiukan monimutkaisempi. Ja sitten meillä on vain kaksi kysymystä enää. kuinka pitkälti ulkoiset suhteet, eh, joita, ulkoiset edut, ehdot, joita asetetaan avulle, ehm, perusteltuja eh, ja ideologisia, esimerkiksi liberalismi, onko tämä ideologia, jota lahjoittajamaat ja järjestöt vaativat? Ja tästä syntyy lisäkysymys. Useita kysymyksiä oli, mikä on islamistipuolueiden taloudellinen visio, on mielenkiintoista, kun me ää, Euroopassa ja Yhdysvalloissa olemme suuressa ambivalenssissa liittyen talouspolitiikkaan, haluammeko säästökuuria vai emme, joten eh, meidän länsimaisten lisäkysymys voisi olla, että eh, kun me kerran olemme niin epävarmoja taloudellista visiostamme, niin miten me voimme vaatia selkeää taloudellista visiota näiltä eh, nousevilta demokratioilta. Kuitenkin näiden maiden kansat saattavat kysyä, että onko islamistipuolueiden taloudellinen visio sellainen, että halutaan todellakin muuttaa taloudellisen epätasapainon systeemisiä syitä Haluavatko nämä puolueet todellakin muuttaa ähm, järjestelmässä olevia syitä tälle epätasapainolle vai haluavatko ne vain äh, lieventää niitä niin, että voidaan lieventää tämän epätasapainon pahimpia vaikutuksia niin, että sitten lopulta äh, nämä puolueet voivat ottaa saman äh, osuuden kakusta kuin edeltävät hallinnot. Kiitoksia. Very much uh, that, uh... Paljon kiitoksia. Tämä päättikin toisen paneelikeskustelun. Kuten hyvä esittelijä tekee, te tässä annoitte yhtä paljon vastauksia kuin esitte kysymyksiä. Ja meidän tulisi olla tästä varmastikin hyvin kiitollisia. Nyt minulla on ilo antaa Macmillan Scottille puheenvuoro. Hän tekee loppu yhteenvedon. Edward, olkaa hyvä. Anami. Paljon kiitoksia, Anami. Teidän puheenjohtajuutenne ansiosta me olemme nyt aivan aikataulussa, kuten sanoitte. Minä itse asiassa täällä edustan puhemies Schulzia Euroopan parlamentista. Hän ei voi olla paikalla, mutta minä olen demokratian, ihmisoikeuksien ja transatlanttisten suhteiden edustajana käyttämässä puheenvuoro. Minä olen monien, aikojen, monien vuosien ajan keskittynyt myöskin arabimaiden kysymyksiin ja minulla oli muutama vuosi sitten mahdollisuus seurata Egyptin vallankumousta aitiopaikalta. Tämä on ollut hyvin pitkällinen päivä. Haluaisin aluksi kiittää teitä kaikkia, erityisesti Carnegie Europea, Edmund Instituuttia, puhujiamme, esittelijöitä ja puheenjohtajia siitä, että tämä konferenssi saatiin aikaan. Euroopan politiikka erityisesti naapureitamme kohtaan on jotakin, joka tulee olla mahdollisimman aikaansaavaa, mutta ei ole aina helppoa ymmärtää naapureitamme tai Euroopan kansalaista. Tämän tyyppiset konferenssit ovat erittäin hyödyllisiä, sillä ne luovat siltoja ja ovat erittäin tärkeä askel toimivamman naapuruston luomisessa. Tätä tärkeämpää on vielä se, että ajattelemme minkälaisen tulevaisuuden haluamme koko alueellemme. Tässä aluksi haluaisin viitata poliittisen prosessiin, joka Tunisiassa, Libyassa ja Egyptissä on alkanut – ja kiittää sitä, kuten muissakin tämän alueen maissa tapahtuvaa liikettä, kuten Marokossa on tapahtunutta. Tämän tyyppisen konferenssin järjestäminen on monimutkainen tehtävä ja me eurooppalaiset tiedämme sen hyvin, mutta haluaisin korostaa kahta asiaa eurooppalaisista kokemuksista. Demokratia ei ole vain nimi tai prosessi, sen tulee olla myöskin jotakin, joka todella toimii. Enemmistö valitsee edustajansa, mutta tarvitaan koko kansanlaajuista konsensusta, jotta voitaisiin hallita tietynlaista superenemmistöä, usein 75 prosenttia kansasta. Kaikilla tulee olla mahdollisuus ilmaista oma näkökulmansa, oma mielipiteensä. Tämä on ainut mahdollisuus ottaa kaikki eri kansalaisryhmät mukaan. Kuten edustaja Brock huomautti aivan oikein, tasapaino ja seuranta ovat kaksi hyvin tärkeää asiaa demokraattisessa hallinnossa. Demokratia on sen tunnustamista, että voiton jälkeen toppio on väistämätön. On tehtävä töitä voiton pääsemiksi, eikä Demokratia voi olla olemassa ilman tasapainoa, ellei oikeuslaitos ole itsenäinen tai lehdistö vapaa. Tämä prosessi on vasta alku. Kaikkien poliittisen toimijoiden täytyy sitoutua demokraattisiin menettelytapoihin ja arvoihin. Jos me epäonnistumme siinä, tuloksena olisi jälleen kerran se, että autoritaarinen hallinto, joka ei kunnioita kansalaisten toiveita, pääsisi valtaan. Ja voin vakuuttaa teille, että tässä asiassa demokratian arvokkuuden ja vakauden eteen saatte Euroopan unionin ja parlamentin täydellisen tuen. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti valitsee vuosittain poikkeushenkilön, joka on ajanut ihmisoikeuksia ja vapauksia. Tämä palkinto on Saharovin palkinto, Vuonna 2011 Saharovin palkinto myönnettiin viidelle arabi kevään toimijalle. Mahfouz, Ahmed Azwaid, Ahmed Al-Zanussi Libyasta, Razansi Tunei ja Ali Fersai Syyriasta ja postyymisti Muhammed Bouazizille Tunisiasta. Jos me unohdamme sen, mistä olemme lähteneet, jos unohdamme nuoret ihmiset ja lapset, naiset, jotka uhrasivat henkeensä arabikevään tapahtumissa, me tulemme epäonnistumaan demokraattisten instituutioiden rakentamisessa. Kun presidentti Bazuki puhui parlamentille tänä keväänä, hän korosti sitä, että nämä vallankumoukset eivät ole muukalaisvihaisia, nationalistisia, vaan demokratiaa ja arvoja ajavia. Me toivomme, että ihmisoikeuksia voitaisiin kunnioittaa kaikkialla – kulttuurirelativismin nimissä niitä ei voida polkea. Meillä on myöskin talouden elpymisen kysymys käsissämme. Talous on erittäin tärkeä kysymys. Talous on avain tilanteen vakauttamiseen ja jälleen kerran tämä on jotakin, minkä Eurooppa tietää erittäin hyvin. On surullista, että talouden kehitys arabimaissa on aivan liian hidasta. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän tulee löytää mahdollisuudet tukea talouskasvua, jotta kaikki ja erityisesti nuoret sukupolvet saavat arvokkuutta, töitä ja hyvinvointia. Tämä on ainut mahdollisuus turvata loistava, hyvä tulevaisuus kaikille maillemme. Tänään me vaihdamme mielipiteitä kunnioittain kaikkien näkökulmia ja kantoja Euroopan unionin ja eri kumppaneidemme välillä. Jälleen kerran kiitoksia kaikille puhujille ja jäsenille sekä rouva-puheenjohtajalle. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista ja viisaista kommenteista, hyvät naiset ja herrat. Tämä tuo meidät todellakin tämänpäiväisen kokouksen päätökseen ja Tämä päättää myös kokouksen täällä Euroopan parlamentissa. Huominen ohjelma, joka alkaa kello yhdeksän aamulla, järjestetään Fundation universitärin tiloissa Rue d'Egmont 11 Brysselissä. Se ei ole kovinkaan kaukana täältä. Ja Carnegie säätiön monet avustajat tulevat varmasti auttamaan teitä löytämään tuon paikan. Hyvät naiset ja herrat, tämän päivän päätteeksi minulla on ilo kiittää teitä oikein paljon paikallaolostanne, osallistumisestanne ja haluaisin onnitella tämän erittäin mielenkiintoisen seminaarin yhteisjärjestäjiä. Se on erityisen kiinnostava siksi, että että, kuten täällä aivan oikein on sanottu useaan otteeseen, tämä on ehkä yksi ensimmäistä konferensseista, jossa ne ihmiset, jotka kutsuttiin ja joista on niin paljon on kutsut, ne ihmiset oli kutsuttuna, joista on niin paljon sanottu, mutta joiden kanssa olemme niin harvoin puhuneet, nimittäin niiden puolueiden eh, edustajat, jotka eh, oikein tai väärin on leimattu islamisteiksi ja joilla on niin tärkeä rooli omissa maissaan. Joten tästä eh, kaikille suurkiitos, mukavaa iltapäivää ja iltaa ja hyvää työpäivää huomenna. Kiitoksia. ja, ja. Meidän niin, und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa. Aloitamme äänestyksen edustaja Weberin lausunnosta. Edustaja Weber ei ole täällä, joten hän ei voi myöskään olla meille häiriöksi. menemme äh, äh, tarkistukseen yksi kolmassa osassa. Äh, Gallerin tarkistus. Hän tällä hetkellä on hiukan vaarallisella missiolla. Hän on vaalitarkkailumissiolla Pakist- missiossa Pakistanissa. Se on, hän on tuon vaalitarkkailuryhmän johtaja ja näissä olosuhteissa työn tekeminen on kyllä asia, jota, joka meidän on arvostettava, että kollegoilla on rohkeutta ryhtyä tuollaiseen työhön. Edustaja Schake, teidän puheenvuoro, eikö? Anteeksi puheenjohtaja, minä luulen, että me äänestimme jo. Niin, hyvä pääsihteeri Gonzato Ehkäpä tämän kommentin voisi kirjata myös pöytäkirjaan. Tarkistus yksi, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tää Tarkistus kolme, joka otetaan 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ku, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä loppuäänestys tästä kokonaisesta lausunnosta. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty 48 puolesta, ei yhtään vastaääntä ja yksi tyhjä ääni. Ja tuonkin henkilö me kyllä vielä löydämme. Ja sitten Schaken mietintö. Onko tähän kommentteja? Hyvä kollega, ei ole. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestys. Luulenpa, että se on hylätty. 59 siis. 59. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 26 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Vaikuttaa samalta enemmistöltä, mutta äänestys päättyy. 30 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty arkistus 62 rajoitetussa muodossa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää mitä 65 puolesta? Vastaan. Se on kyllä hyväksytty. He äänestivät puolesta. Ei, me olemme nyt äänestäneet siitä kaksi kertaa. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää, Luulenpa, että kollega Landsbergisin tarkistus meni kommunistien avulla läpi, mutta tarkistetaan, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, 24 puolesta 28 vastaan tämä allianssi ei riittänyt. Ylätty siis. 68 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaanko? Tarkistetaan. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi. Kahdeksankymmentäyksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Se meni tiukille. Tarkistetaan. 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 29 vastaan hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 24 vastaan hyväksytty, 94 puolesta Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti sama enemmistö. Hyväksytty. Hyvä on. 95 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta 25 vastaan. Öm, hyväksytty. Kollega Sarja Suolkilla oli kolme ääntä, mutta ei se vieläkään riittänyt. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 27 vastaan hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 29 vastaan hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 115 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 tarkistetaan. No, sosiaalidemokraatit eivät äänestäneet. kun äänestys alkaa? 117. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 25 vastaan. Hyväksytty. 116. Ei. 119 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puol- suullisella tarkistuksella. Esittelijä. Thank you, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Me haluaisimme hylätä tämän suullisen tarkistuksen ja äänestää kompromissin puolesta. Tämä on seurausta hyvästä keskustelusta varjostelijoiden kokouksessa. Eli me haluaisimme nyt tässä tukea suullista Wer für Kuka kannattaa kompromissia seitsemän puolesta? Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Sitten 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 26 puolesta 30 vastaan hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Herra Sarjus Polski, meillä on nyt äänestys kesken. Ja äänestys päättyy. Kolme ääntä sieltä, eh, sinun kolme ääntäsi vielä puuttuvat. 23 puolesta, 34 vastaan hylätty. 31 puolesta. Anteeksi, 30 puolesta. Vastaan hyviä. hyväksytty. 131 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy. 27 puolesta 32 vastaan hylätty, 132 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 133 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 140 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta kaksi vastaan hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan. Mikä tämä oli? Joffrey? Puolesta vai kun se oli? Puolesta. No sitten sinun äänesi oli äh, vaan kieliasemassa. Minä en mielelläni sitä sano. Hyväksyt. 161 puolesta vastaan tyhjää. Ei tämäkään ole ihan selvää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 28 vastaan. Hyväksytty. Täällä on nyt yksi EPP-jäsen liikaa salissa. Ei ei koskaan voi olla liikaa. Sitten 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. 28 puolesta 27 vastaan hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta lyhempi versio puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta tarkistetaan. Jos sosiaalidemokraatit äänestäisivät ensimmäisellä kierroksella, niin sitten me emme tarvitsisi toista kierrosta. Te olette, olitte kollektiivisesti laiskoja ensimmäisellä kierroksella. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kompromissi 16. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Ei, se raukeaa. 39. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 30 vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta tarkistetaan. Kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 27 vastaan hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suljen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tarkistus hyväksytty 30 puolesta 27 vastaan. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisikymmentä puolesta yksi tyhjä yksi vastaa Edustaja Ibrisagic saa puheenvuoron. Lopultakin kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. EPP-ryhmän nimissä minä halusin vain sanoa, että olemme selkeästi ymmärtäneet, että mietintö käsittelee median ja lehdistön tilannetta koko maailmassa eikä vain Euroopan unionissa. Halusin vain selventää tämän. Herzlichen Dank, wir werden das aufnehmen. Tämmöiset kiitokset kirjaamme sen ylös. Halusin vain vielä sanoa, että on ihan oikein, että tällaisessa mietinnössä sanotaan, että Euroopan unionin pitää olla esimerkki. Mutta tämä ei ole mikään mietintö Euroopan unionin sisäisestä tilasta me tulemme saamaan ongelmia muiden valiokuntien kanssa. Meidän täytyy varoa ja katsoa tarkkaan, mitkä ovat meidän vastuualueemme. Vähän kuluttua on sitten eh, vastuuvaliokunnan tekemä mietintö tiedotusvälinepolitiikasta. Ja siksipä pyytäisin, että tämä huomioitaisiin, että se, mikä on poliittisesti toivottavaa, mutta ei ole AFETin vastuualueeseen eh, kuuluvaa, että sitä ei tuoda tarkistuksin täysistuntoon. Siihen meidän täytyy käyttää toisia valiokuntia, jos haluamme käsitellä EUn sisäisiä kysymyksiä. Meidän täytyy noudattaa sääntöjä. Ja jos tämä teille sopii, niin sitten äh, huomautan tästä myös istuntopalveluille. No niin. Sitten Milan Monin mietintö. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 suullisella tarkistuksella 43 suullisella tarkistuksella Rusekilta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46. Ei. Kyllä. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Täälläkin on tarkistuksia, jotka kuuluvat oikeastaan Intan toimivaltuuksiin, mutta äänestää nyt 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62-63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutta tarkistetaan 64. Äänestys alkaa. Äänestys on melkein päättynyt, nyt se päättyy. 23 puolesta, 33 vastaan hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vast, hyväksytty tai sanotaan nyt kukaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 34 vastaan hylätty. 88 puolesta ei, 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kuka täällä halusi, että tämä tarkistetaan? Joku täällä huusi, että tarkistetaan. Minä haluan löytää sen henkilön. Sitten tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103. Kyllä. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 110 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa, se onkin jo itsestään, se on ratkenut näin, 111. Niin kun 101 hyväksyttiinkin, eli tätä vuosipäivää juhlitaan vastedeksikin, joten äänestämme osasta kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytystä 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytystä 13 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta poistetaan sana liberal vastaan tyhjää, ja hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 126 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 130 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 131 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 139 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 100, 43 puolesta vastaan tyhjää hylättystä 44 puolesta vastaan tyhjää hylättystä 45 puolesta vastaan tyhjää hylättystä 46 puolesta vastaan tyhjää hylättystä 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty suljen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 100 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 33 vastaan hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 197. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä, 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 203 raukea, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2. Anteeksi, tarkistus 15 ensin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eh, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 30 vastaan hylätty, 5 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 6 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 6 vastaan ja 5 tyhjää hyväksytty. Hyvät kollegat, haluaisin tehdä teille ehdotuksen, ja jos se teille sopii, niin pyytäisin, että tukisitte tätä ryhmissänne. Voisitteko olla hetken hiljaa? Hetkisen hiljaa. Intan suositus transatlanttisista neuvotteluista annetaan toukokuussa ja se on ajoitettu kesäkuulle kaksi keskustelua, eli järkevää meillä pitäisi yksi keskustelu. Jos tämä teille sopii, niin meillä pitäisi olla yhteiskeskustelu toukokuussa, eikä sillä tavalla, että me käsittelemme tätä transatlanttista kysymystä kaksi kertaa. Sopiiko tämä teille? Me haluaisimme Intan ja Afetin transatlanttisen keskustelun käydä yhdessä, eikä yksi eh, toukokuussa, yksi kesäkuussa, että meillä olisi yhteiskeskustelu. Ja Pyytäisin, että puhutte nyt sitten ryhmillenne, että tämä muutos tehdään esityslistalle. Meidän sihteeristömme tekee kaikkeensa, jotta se olisi käytännössä mahdollista. Kiitoksia oikein paljon. Istunto päättyy.